Der Präsident. Puhemies. Vielen Dank. Paljon kiitoksia. Jatkamme istuntoamme. Pyydän teitä istuutumaan. Eilisen kokouksen pöytäkirjat ja tekstit ovat käytettävissä. Onko siihen liittyen mitään huomautettavaa? Jos ei, niin pöytäkirja on täten hyväksytty. Hyvät naiset ja herrat, seuraavaksi siirrymme esityslistalla